you all, uh, and welcome uh, uh, to the Roundtable 2 on Migration and Asylum. Hyvää iltapäivää teille kaikille ja tervetuloa tähän konferenssimme pyöreän pöydän keskusteluihin. Minä olen Thomas Tobe, olen Euroopan parlamentin kehitysvaliokunnan puheenjohtaja ja osallistun etänä Ruotsista, joka on kotimaani. Ja me kaikki varmaankin osallistumme tähän konferenssiin etänä pandemian takia, mutta toivottavasti onnistumme hoitamaan tämän iltapäivän konferenssin tehokkaalla tavalla kaikesta huolimatta. Minulle on suuri kunnia toimia etänä yhteispuheenjohtajana slovenialaisen toisen puheenjohtajan kanssa. Tässä katsotaan muuttoliikkeen ulkoista ulottuvuutta. Otsikkona on kumppanuuksien luominen kolmansien maiden kanssa. Tämä kokous lähetetään suoratoistona ja tulkataan seitsemälle kielelle. Ja parlamentin näkökulmasta – kumppanuus Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä on myöskin tämänpäiväisen korkean tason konferenssin ytimessä. Ja siksi olen erityisen kiitollinen kansallisten parlamenttien äh, jäsenille, jotka ovat äh, rekisteröityneet näihin keskusteluihin. Kiitoksia myös Saksan liittopäiville, joka on mukana järjestämässä tämän päiväistä äh, tapahtumaa. Kiitoksia myös Maria Areenalle, joka on mm, Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtaja. Hän tulee eh, tästä eh, sitten tekemään yhteenvedon täysistunnossamme. Ja kiitoksia vieraillemme eh, komissaari Jutta Urpilainen, Afrikan unionin komissaari Amira Efra, Vladil i Nikola B. Tanskan pakolaisneuvostossa ja herra Miliband ja lopuksi haluaisin myöskin kiittää toista yhteispuheenjohtajaa Rova Monika Gregorčićia, joka on Slovenian kansalliskokouksen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja. Hyvä Rova Gregorcic, me tulemme toimimaan yhteispuheenjohtajina ja toivottavasti onnistumme siinä hyvin. Se tapa, millä aiomme toimia, käsitellä Euroopan unionin nykyistä siirtolaisuusliikettä, joka alkoi vuonna 2015, saattaa olla hyvin merkittävä Euroopan unionin poliittisen yhtenäisyyden kannalta ja sen arvoyhteisön kannalta, jota se kuvastaa. Syyskuussa komissio Eh, julkaisi eh, pitkään odotetun eh, uuden sopimuksensa maahanmuutosta ja turvapaikasta. Sen tarkoituksena on saada aikaan holistuneen lähestymistapa ehm, siirtolaisuuteen ja pakolaisuuteen, mukaan lukien kumppanuudet kolmansien maiden kanssa. Toivotan tervetulleeksi tämän ulkoisen ulottuvuuden. Nämä haasteet on käsiteltävä yhteistyössä. Euroopan parlamentilla on mahdollisuus tukea kapasiteettien luomista maissa, joissa on hyvin paljon pakolaisia ja siirtolaisia. Euroopan unioni voisi myös tehdä enemmän puuttuessaan siirtolaisuuden juurisyihin. Ja puhujamme voivat syventää tätä aihetta nyt näiden keskustelujen aikana. Tämä paketti tuo mahdollisuuden uuteen alkuun. Toivon, että pystymme puuttumaan nykyisen muuttoliikkeen haasteisiin. Solidaarisuus ja vastuullisuus ovat komission paketin ytimessä ja tärkeää on saada aikaan hyvin toimiva eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä. Komissaari Urpilainen haluaa ehkä mennä vähän pidemmälle ja selittää meille, miten nämä YTIMin periaatteet muokkaavat kumppanuuksia kolmansien maiden kanssa, kun puututaan siirtolaisuuden juurisyihin mukaan lukien köyhyyden juuriminen. Ja hyvät naiset ja herrat, haluan sanoa, että solidaarisuus mutta on myös osoitettava siirtolaisille ja pakolaisille. Meidän on ylläpidettävä unionimme perusarvoja äh, mukaan lukien ulkopolitiikassa äh, puolustamalla demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia pystymme vähentämään konflikteja ja epävakautta ja saamaan aikaan taloudellista, ja yhteiskunnallista kehitystä unionissa ja kumppanimaissamme. Yhdessä me pystymme luomaan vahvemman maapallon. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron yhteisesi- puheenjohtajalleni rouva Monika Gregorcicille Slovenian kansalliskokouksesta. Olkaa hyvä. You, Mr. Tobe. Kiitoksia, edustaja Tobe. On hienoa olla toisena puheenjohtajana tässä paneelissa. Euroopan parlamenttiin jäsenet, kansallisten parlamenttien jäsenet ja muut arvoisat vieraat. Haluaisin puhua teille hetken äidinkielelläni sloveniksi. On erittäin hienoa, että meillä on korkean tason konferenssi maahanmuutosta ja turvapaikka-asioista. Ja nyt tämä on konkretisoitunut – tässä kokouksessa. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia ja Saksan liittopäiviä siitä, että he ovat yhdessä järjestäneet tämän tilaisuuden. Tätä suunniteltiin myöskin, kun ajateltiin tätä parlamenttitrioa. Ja ensinnäkin pari alustavaa huomiota tänäisistä aiheista. Kun ajatellaan maahanmuuttoa, niin EU ei voi suojella ainoastaan omia ulkorajojaan, vaan sen pitää olla mukana tärkeimpien kumppanimaiden kanssa. Me tiedämme, että sisäiset ja ulkoiset ulottuvuudet kytkeytyvät voimakkaasti toisiinsa. Eli siksi yhteistyö kolmansien maiden kanssa, olivat ne sitten alkuperämaita tai läpikulkumaita, ne ovat tärkeitä. Tavoitteena on estää laiton maahanmuutto ja hallinnoida maahanmuuttovirtoja. Räätälöidyn kumppanuuden pitää olla edullinen kaikille osapuolille sekä EUlle että kolmansille maille. Ja nämä kumppanuudet auttavat meitä torjumaan salakuljetusta ja auttamaan maita, joissa on pakolaisia. Ja meidän pitää myöskin puuttua näihin perussyihin maissa – joista maahanmuuttajia tulee. Me tiedämme, että EU on suurin kehitysavun antaja, mutta meidän täytyy miettiä, onko tämä apu oikein kohdennettu ja vähentääkö se maahanmuuton tarvetta. Mielestäni tarvitaan nyt tehokkaampaa koordinointia EUn ja jäsenvaltioiden kanssa. Tällä tavalla voitaisiin saada parempia tuloksia ja voitaisiin tarjota paremmat elinolosuhteet kolmansissa maissa. Tämä ei varmaan ole mitään uutta, kun sanon, että maahanmuutto on globaali haaste. Ja siksi on hienoa, että tänään täällä on myöskin järjestöjä Euroopan ulkopuolelta. EUn ja jäsenvaltioiden on yhdessä vastattava näihin haasteisiin, mutta ainoa tehokas ratkaisu löytyy monenvälisestä toiminnasta, eli yhteistyö kansainvälisten toimijoiden, kuten YK ja Afrikan unionin kanssa, on erittäin arvostettua. Hyvät kollegat, me elämme haastavia aikoja, ja siksi meidän tulee olla kunnianhimoisia, mutta realistisia. Tehkäämme parhaamme, jotta saamme aikaan tuloksia, jotta voidaan taata vakaus, kehitys ja vauraus. Eli nyt esittelen teille lyhyesti tämän keskustelun rakenteen. Ensin kaksi korkean tason vierasta, komission jäsen EUsta ja Afrikanin unionista. Edustaja Tobe sitten juontaa osion, jos jatkamme keskustelua. Ja Ensimmäisessä osassa on mukana kollegoita kansallisista parlamenteista ja Euroopan parlamentista. Itse vedän sitten keskustelun toisen osan ja ennen kokouksen loppua annan puheenvuoron jälleen Tobelle. Hän saa vetää kokouksen viimeisen osion. Eli sitten kaksi korkeatasoista vierastamme Euroopan komissiosta ja Afrikan unionista – Kyllä meillä on kunnia toivottaa Jutta Urpilainen tervetulleeksi komission jäsen, joka vastaa kansainvälisistä kumppanuuksista, ja Amira El-Fadil, Afrikan unionin sosiaaliasioiden edustaja. On hienoa, että olette tänään paikalla. Kiitoksia, että hyväksyitte kutsumme. Ja nyt komission jäsen Urpilainen. Te saatte puheenvuoron seitsemäksi minuutiksi. Commissioner Urpilainen, are you with us? Niin, komissaari Urpilainen, kuuluuko? Commissioner, we can see you but not hear you. I will refresh your connection and we'll test again, please. Just a second.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 We still have no sound, unfortunately. Our uh, IT will contact you because there is no sound from your side. Sorry. Um, yes, we will try to manage. Eli yritämme nyt sitten hoitaa nämä ongelmat, mutta ehkä sitten menemme eteenpäin. Eli Almira El Fadil Oletteko yhteyksissä? Te saisitte nyt seitsemän minuutin puheenvuoron. Are you with us? Michel Fadil, press the speak button, please. Hello? Hello? Yes, we can see you and hear you. You can see me and hear me because I had you. Niin. No niin. Olen hiukan pahoillani siitä, että myöhästyn niin hiukan, joten kovasti kuin kiitoksia nyt Tuomas Tobelle, joka on valiokunnan puheenjohtaja ja, ja Monika Gregoricille, joka on parlamentin puhemies, Nikola Beerille, Bell, joka edustaa Tanskan äh, pakolaisneuvostoa ja kaikille muille vastuullisia. Haluan kiittää tilaisuutta, kiittääkseni niitä siitä, kutsuitte minut ja Afrikan unionin osallistumaan tähän hyvin tärkeään parlamentin konferenssiin, joka koskee muuttoliikettä ja turvapaikkaa kysymyksiä Euroopassa. Eurooppa ja Afrikka ovat yhteydessä toisensa historian kautta, maantieteen kautta myöskin ihmisoikeuksien, vapauden, tasavervaisuuden, oikeudenmukaisuuden, oikeusvaltion kautta. Meillä on lukuisia kansainvälisiä sopimuksia ja meidän unioniemme perustusteksteissäkin on läheisiä piirteitä. Afrikka merkitsee Orbanille myös sitä, että se on Eurooppa, Afrikka on, Afrikalle Eurooppa on suurin kauppakumppani ja on avainsektoreita, jotka liittyvät alueelliseen toimintaan, siihen energiaan, ilmastonmuutokseen, muuttoliikkeeseen, terveyteen, liikkuvuuteen ja muihin kysymyksiin, jotka ovat tärkeitä meille. Afrikan ja Euroopan kumppanuus merkitsee sitä, että on läheinen yhteys Afrikan ja Euroopan välillä taloudellisen yhteistyön kautta ja sitä kautta myöskin edistetään kestävää kehitystä. Mitä tulee muuttoliikkeeseen ja liikkuvuuteen, tässä yhteistyötä laajennetaan, lisätään vuoropuhelua kehittämällä yhteisiä puitteita, joilla vahvistetaan vuoropuhelua maanosien välillä muuttoliikkeestä ja liikkuvuudesta. Tämä on jo käynnistynyt, mutta yli vuosi sitten – sen lisäksi pyritään nopeuttamaan sitä, että luodaan avainprioriteetteja lisäämällä ulkoista, ulkoista investointia, jakamalla kokemuksia, parhaita käytänteitä ja myöskin äh, muuttoliikettä ja palavien maahanmuuttajien äh, integrointia edistämällä vapaata liikkuvuutta, etsimällä laillisia väyliä muuttoliikkeelle ja myöskin vahvistamalla maahanmuuttajien oikeuksia. Me olemme vahvistaneet sitoutuneisuutemme siihen, että on tasapainoinen, kattava lähestymistapa muuttoliikkeeseen ja liikkuvuuteen, joka perustuu solidaarisuudelle, kumppanuudelle, yhteiselle jaetulle vastuulle ja kunnioittain myöskin maahanmuuttajien oikeuksia. Afrikassa muuttoliike ja liikkuvuus nähdään myönteisesti tehokkaana välineenä kehitykselle. Afrikka uskoo että muuttoliike ja liikkuvuus hyvin hallittuna voivat vaikuttaa erittäin myönteisesti alkuperämaiden kehityksen ja antaa huomattavaa etua alkuperämaille, kauttakulkumaille ja kohdemaille ja on tärkeää. Katsotaan, mitkä ovat perussyyt muuttoliikkeeseen. Ne ovat erilaisia, mutta ei mutkekkaita. Meillä kaikilla on velvollisuus luoda kestävän kehityksen mahdollisuuksia – alkuperämaissa, jotta voidaan vähentää laittoman muuttoliikkeen riskiä, samoin myöskin riskejä, jotka liittyvät ihmiskauppaan ja muut ihmissalakuljetukseen. Pandemia on korostanut sitä, miten Euroopan unionin äh, taloudet lepäävät äh, myöskin muuttoliikkeen varassa. Ja tämä merkitsee sitä, että maanosat voivat harjoittaa yhteistyötä – Eh, katsomalla, mitä muuttoliike on näiden alueiden välillä. Pitää myöskin katsoa COVID-19-pandemian vaikutusta muuttoliikkeeseen ja maahanmuuttajien ja katsoa, miten se ylipäätään on vaikuttanut kielteisesti muuttoliikkeeseen ja liikkuvuuteen. Maahanmuuttajat Afrikassa ja Euroopassa ovat osaltaan edist- vaikuttaneet siihen, miten on reagoitu. Covidin on annettu hätäterveyspalveluita – ja sosiaalista tukea, välttämätöntä tukea pandemian aikana. Tällä kriisillä on pitkän tähtäyksen vaikutus muuttoliikkeen hallintaan ja integraatiopolitiikkaan. Se tulee lisäämään työttömyyttä ja myöskin työllisyyden puutetta sekä Afrikassa että Euroopassa. Meillä kaikilla on velvollisuus puuttua siihen, että maahanmuuttajien ihmisarvoa ja oikeuksia kunnioitetaan pandemian aikana ja sen jälkeen. covid pandemia on no, nostanut esiin sen, että on pulaa terveydenhuollon työntekijöistä kummassakin maanosassa. Ja tätä on, on sieltä että henkilöstö on siirtynyt äh, Afrikasta ennenkin meidän pitää saada aikaan yhteistyötä niin, että saadaan aikaan kapasiteettia ja taitojen siirtämistä maanosien välillä, jotta voidaan puuttua tähän henkilöstöpulaan. Kuten aivan oikein on todettu äskettäin julkaistussa maahanmuuttopaketissa, on tärkeää, että kumpikin maanosa katsoo, mitä ovat strategiset alueet, joilla voidaan toimia. Ja nämä Af- Afrikan maahanmuuttoagenda on se, mikä tässä on niin tärkeää, ja myöskin tärkeä muuttoliikepoliittinen puite, joka on meille tärkeä. Myös yhteydessä pitää pyrkiä tulkin välttämään ihmiskauppaa ja maahanmuuttajien salakuljetusta, mikä on yksi tärkeä kysymys, jonka parissa komissio työskentelee. Haluan kiittää tuesta, jota olemme saaneet siinä, että olemme puuttua muuttoliikkeiden tilanteeseen Pohjois-Afrikassa ennen kaikkea. Voisimme katsoa, miten mitä tapahtuu afrikkalaisten liikkuessa kohti Eurooppaa. Meidän pitää yhdessä pyrkiä puuttumien, lait, puuttumaan laittomien ihmiskauppaverkostojen toimintaan. Tämä yhdessä löytää kestäviä ratkaisuja niin, että maahanmuuttajia palautetaan vapaaehtoisesti heidän lähtömaihinsa. Hyvät näistä herrat, meillä on myöskin tarvetta pyrkiä luomaan toimeentulomahdollisuuksia nuorille afrikkalaisille erityisesti. On sitten muistettava, että tämän ihmisryhmän mahdollisuuksien puute tekee heistä haavoittuvan ja on sellainen, mikä sysää heitä maahan muuttoliikkeeseen liittymiseen ja on tärkeää, että heillä on koulutusmaksuja kylissään, mikä johtaa siihen, että he eivät muuta urbaaneille alueille. Ja on tärkeää, että luodaan parempia mahdollisuuksia Joten Euroopan unioni ja Afrikan unioni voivat yhdessä kehittää ohjelmia, jotka tarttuvat köyhyyteen ja köyhyyden kitkemiseen ja lisäävät kehitystä, niin että luodaan myöskin mahdollisuuksia saada tuloja tällaisilla maaseutualueilla. Ja tämä on, voi rohkaista nuoria afrikkalaisia jäämään maaseutualueille silloin, kun löytyy työtä ja mahdollisuuksia saada toimeentulo. Hyvät herrat, on tärkeää myös, että kumpikin maanosa työskentelee yhdessä niin, että luodaan kapasiteettia Afrikan unionin ja EUn jäsenvaltioiden välillä, että tehokkaasti voidaan hallita muuttoliikettä ja liikkuvuutta. Meidän osalta Afrikan unioni on kehittänyt tätä. Meillä on hallintotoimintaa tässä myöskin. Meillä on muuttoliikepoliittinen puite Afrikalle. Olemme pyrkineet samaan aikaan harmonisoitu harmonisoituja politiikan suuntaviivoja jäsenvaltioille ja talousyhteisöille siinä, miten, arvio, miten hallinnoidaan muuttoliikettä. Tämä liittyy myös äh, äh, ne tuet, joita annetaan jäsenvaltioille siinä, että voidaan todella kehittää kompetenssia. Olemme kiittää Euroopan unionia tuesta, jota olemme saaneet tälle toiminnalle. Äsken on myöskin luotu afrikkalainen muuttoliikkeen seurantakeskus. Olemme luoneet tällaisia keskuksia nyt, joissa seurataan muuttoliikettä Marokossa, myöskin Malissa on samanlainen keskus ja myöskin Sudanissa, Kartumissa. Se tunnettiin näin nimellä ROG, nyt se nimi on COC ja, ja se on nyt keskus koko maanosaa varten. Nämä keskukset ovat erikoistuneet ja toimivat Afrikan unionin komission alaisuudessa – ja sosiaalisten asioiden osaston alaisuudessa, joka käsittelee muuttoliikkeeseen liittyviä kysymyksiä. Kun nämä instituutiot ovat täysin toimivia, ne antavat teknistä tukea jäsenvaltioille ja tarttuvat eri kysymyksiä, jotka liittyvät muuttoliikkeeseen ja osaltaan mahdollistavat sitä, että on turvallista, järjestettyä ja laillista muuttoliikettä Afrikasta. Euroopan unionia pyydämme osallistumaan tähän hankkeeseen niin, että nämä instituutiot saadaan täysin toimintakykyisiksi. Lopuksi haluaisin todeta, että vapaan, henkilöiden vapaan liikkuvuuden edistäminen meidän vapaan liikkuvuuden protokollassamme ja myöskin äskettäin hyväksytyssä maanosan vapaakauppasopimuksessa CRTE, nämä tulevat vaikuttamaan myönteisesti poliittiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen ja kulttuurilliseen ja kehitykselliseen suuntauksiin Afrikassa ne vahvistavat muuttoliikettä ja liikkuvuutta Afrikassa ja puuttuvat samalla myöskin laittoman maahanmuuton perussyihin ja lisäävät Afrikan sisäistä kauppaa, investointeja ja parantavat työvoiman liikkuvuutta ja taitojen ja teknisen osaamisen äh, siirtymyyttä. Haluaisin korostaa sitä, miten tärkeää on kehittää eteenpäin katsevia strategioita mukaan luettuna järjestetyn maahan muuttolikerstäminen, työvoimamuuttolikerstäminen myöskin se, joka koskee yhteistyötä akateemisella alueella, kun tutkimuksella alueella, miettä koulusta tunnistetaan tutkimukset, jotka on saatu koulutusjärjestelmien puitteissa, joilla voidaan vahvistaa tilannetta työmarkkinoilla sekä Afrikassa että EUssa. Haluamme kehittää edelleen EUn ja Afrikan kumppanuutta, jotta voidaan vahvistaa järjestettyä maahanmuuttoa paremmin, kun mahdollisimman välejä voidaan puuttua myöskin niihin haasteisiin, jotka liittyvät järjestäytymättömään maahanmuuttoon. Olemme valmiita olemaan kumppanita EUn kanssa tässä kysymyksessä niin, että sitä hyötyy väestö kummassakin maanosassa. Toivotan hyviä tuloksia kokouksesta. Haluan kiittää teitä tästä tilaisuudesta. Very much, Commissioner, for your Kiitoksia tästä alustuksesta. Ja sitten komission jäsen Urpilainen, oletteko linjoilla? Kuulemmeko, näemmekö toisemme?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 puheenjohtajat, eh, hyvää sisko Amira, eh, Afrikan unionin eh, komissaari, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Minulla on kunnia osallistua tähän tärkeään ja oikea-aikaiseen korkeatason konferenssiin maahanmuutosta ja turvapaikasta. Ja se että kes- ja keskittyä tähän jatkuvaan työhön ja tärkeään työhön ulkoisesta ulottuvuudesta. On aivan selvää, että Eurooppa ei pysty yksin hallinnoimaan siirtolaisuutta. Meidän on tehtävä se yhteistyössä kumppanimaiden kanssa perustuen luottamukseen, vastuunjakoon ja kumpienkin osapuolten etuihin. Samanaikaisesti se, että puututaan riskeihin ja ongelmiin, jotka liittyvät laittomaan muut muuttoliikkeeseen ja keskittyä äm, tavanomaiseen siirtolaisuuteen on erittäin tärkeä, jotta saadaan äh, kestävän kehityksen tavoitteet saavutettua. On myös varmistettava, että kukaan ei jää jälkeen. Jos kunnolla äm, hallinnoidaan siirtolaisuutta, niin se pystyy vähentämään epäoikeudenmukaisuutta ja luomaan yhteiskunnallista dynamiikkaa. Tämä on myös sopeutettava jokaisen kumppanimaan erityiseen kontekstiin räätälöidyllä tavalla. Meidän on kuultava, kuunneltava kumppaneitamme, ymmärrettävä, mitkä eh, heidän prioriteettejaan ovat ja mitkä ovat heidän tarpeitaan ja miten pystymme parhaiten heitä tukemaan. Tästä syystä eh, turvapaikka- ja maahanmuuttopaketti eh, ehdottaa, että kehitetään ja syvennetään kattavaa räätälöityjä maahanmuutto kumppanuuksia tärkeiden lähtö, kauttakulku ja kohdemaiden välillä. Eilen järjestimme seitsemännen EUn Nigerian ministerivuoropuhelun, jossa yhdessä pääsimme yhteisymmärrykseen siihen, että meidän on mm, siirtolaisuuden ja liikkuvuuden yhteistyötä parannettava yhteisessä yhteiskunnallisen kehityksen, nuorten voimaannuttamisen, sukupuolten välisen tasa-arvon ja rauhan ja turvallisuuden kanssa. Eli muuttoliikettä ei voida nähdä erillisenä ilmiönä. Ny- uusi kotonun jälkeinen sopimus on tärkeä elementti tässä kumppanuudessa ja sopimus siitä on nyt käsillä. Nyt me tarvitsemme poliittista tahtoa, jotta pääsemme ylittämään maaliviivan toivottavasti pian kansainvälisten kumppaneiden kanssa Yhteistyön täytyisi toimia kaikilla tasoilla, kahdenvälisesti, yksittäisten kumppanimaiden kanssa, alueellisella tasolla, olemassa olevien EUn alueellisten muuttoliikevuoropuheluiden eh, eh, kautta, esimerkiksi Valletta, Rabatta, Khartoum, Budapest ja Praagin menettelyt mm, mannerten välisellä tasolla esimerkiksi Afrikan unionin kanssa ja monen keskeisellä tavalla esimerkiksi EUn aktiivisella osallistumisella YK toimintaan tai yhteistyössämme Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden kanssa. Me aiomme muuttoliikevuoropuheluja ottaa mukaan laajempiin kontekstiin kumppanimaiden suhteiden kanssa, esimerkiksi kun on kyse kehityksestä, turvallisuudesta, kaupasta, maataloudesta, investoinneista ja työpaikkojen luomisesta, energiasta, ympäristöstä ja ilmastonmuutoksesta, samoin kuin koulutuksesta. Se, että tunnistetaan, että että muuttoliikekysymyksen pitäisi olla mukana ytimessä. Samanaikaisesti eh, kan, kaikki nämä politiikan alat voidaan ottaa eh, käyttöön, jotta voidaan edistää yhteistyötä muuttoliikekysymyksissä aina kun tarpeen. EU ja EUn jäsenvaltiot eh, varmistavat täyden yhteistyön ja johdonmukaisuuden toimimalla eurooppalaisena tiiminä, kuten olemme osoittaneet mm, kun olemme toimineet COVID-19-pandemian suhteen. Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien pitäisi myös olla tässä mukana. Tietenkin, jotta EU voi eh, saada aikaan vaikutusta, on erittäin tärkeää, että pian saamme käyttöön päärahoitusvälineet kansainvälisessä yhteistyössä, jotka ovat suunnitteilla uusien monivuotoisten rahoitus- puitteiden eh, puitteissa, nimittäin NDICI-väline, naapurusyhteistyö- ja kumppanuusväline. Tämä väline, jonka eh, oikeudelliset puitteet ovat vielä eh, neuvotteluissa, joka toivottavasti hyväksytään mahdollisimman pian, on myös erittäin tärkeä, äh, kun käsitellään muuttoliikettä. Komission ehdotuksen mukaisesti 10 prosenttia sen kokonaisbudjetista pitäisi käyttää äh, toimiin, joilla varmistetaan äh, muuttoliikkeen hallinnoinnin, ja, jotta voidaan puuttua muuttoliikkeen maahanmuuton juurisyihin. Ja tämän NDICin puitteissa tehdyt toimet, niissä on riittävästi joustavuutta, jotta voidaan puuttua muuttuviin olosuhteisiin. Kiitoksia puheenjohtaja. Odotan kovasti parlamentin jäsenten puheenvuoroja ja ehdotuksia. Um, Kiitoksia komission jäsen. Ja seuraavaksi Tobe saa vetää seuraavan osan tästä keskustelusta. Uh, now... oh. No niin, kiitoksia Monika. Ennen kuin Euroopan parlamentin jäsenet saavat puheenvuoron, niin meillä on kansallisia kansanedustajia. Eli ensinnäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi Nicola Bain, joka on tanskalaisen pakolaisneuvoston maapäällikkö Bosnia-Herzegovinassa. Eli saatte viisi minuuttia, olkaa hyvä. Good afternoon and thank you. Hyvää iltapäivää ja kiitoksia tästä puheenvuorosta. Kun ajatellaan ulkoisia ulottuvuuksia ja kolmansia maita, Tanskan pakolaisneuvosto uskoo, että meidän täytyy nyt korostaa miten EUn politiikka aiheuttaa lisää maahanmuuttopaineita jäsenmaihin. Tätä ulkoista ulottuvuutta ei pidä tarkastella yksinään. Tämä osoittaa, miten jäsenvaltiot siirtävät vastuutaan naapurimaihin ja Tanskassa on 1500 tapausta jo ollut Kroatiasta Bosnia-Herzegovinaan joka kuukausi ja 1934 pelkästään tämän vuoden lokakuussa. Myöskin raportoidaan väkivallasta, sitä, ettei pääse menettelyihin loukkaavaa käytöstä, henkilökohtaisen omaisuuden tuhoamista. Tällaiset raaltakääntymiset ovat selkeä Schengen-säännöstön rikkomus. Bosnia-Herzegovinassa on maahanmuuttopaineita ja EUn politiikkaa, joka on ulkoistamista, niin se on johtamassa nyt humanitaariseen kriisiin riittämätön vastaanottokapasiteetti, väliaikaisten laitosten sulkeminen on johtanut siihen, että ainakin 2000 ihmistä joutuu nyt elämään hylätyissä rakennuksissa, eikä heillä ole saatavilla peruspalveluita. Ja nyt talvi on tulossa ja Bosniassa saattaa silloin olla 15-20 astetta pakkasta. Apujärjestöjä ahdistellaan, uhkaillaan tai ne eivät pysty toimittamaan apua paikallistasolle – Eli tämä tilanne pahenee nyt maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden osalta Bosnia-Herzegovinassa. Uusi maahanmuuttajapaketti vahvistaa kumppanuuksia Länsi-Balkanilla, mutta näissä pitää keskittyä ihmisoikeuksiin. Ei voi olla niin, että tavoitteena on vain estää se, että ihmiset tulisivat Eurooppaan. EUn välineet näissä kohde- ja läpikulkumaissa, silloin pitää varmistaa, että parannetaan turvapaikkajärjestelmiä. Ja siihen ei pidä yhdistää sitä, että vaadittaisiin, että kolmas maa on halukas ottamaan takaisin kansalaisiaan. Me pyrimme vähentämään köyhyyttä, edistämään kestävää kehitystä kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Kumppanuuksessa pitää keskittyä oikeusvaltioperiaatteeseen, jotta voidaan varmistaa, että ihmisten oikeuksia kunnioitetaan. Ihmisillä on oikeuksia riippumatta siitä, miten eri maat niitä haluavat kunnioittaa. Eli meidän pitää olla riittävää rahoitusta EUlta, jotta voidaan varmistaa, että kansallisten hallitusten kanssa meillä on kestävä pitkän ajan suunnitelma, sellainen, jonka ytimessä on oikeusvaltioperiaate – ja ihmisten suojeleminen ihmisoikeusrikkomuksilta riippumatta heidän statuksestaan. Ensimmäinen askel on se, että lopetetaan väkivalta rajoilla, jota nyt tapahtuu Kroatian rajalla ja monilla muillakin EUn rajoilla. Tässä mielessä riippumaton rajavalvonta on keskeistä. Komission ehdotus, joka liittyy tähän uuteen sopimukseen, on ehdottomasti askel oikeaan suuntaan – mutta se saattaa olla vain viikonlehti, ellei tätä mekanismia laajenneta ja vahvisteta, jotta se olisi todella tehokas. Meidän pitää toimia alueella, jolla näitä käännytyksiä tapahtuu, ja meidän täytyy varmistaa, että hallinnot, jotka sy- syyllistyvät näihin toimiin, toimivat valtuuksensa rajoissa. Ja meidän täytyy muistaa, että jos sääntöjä ei noudateta, niin siitä on seuraamuksia. Mutta viime kädessä EUn täytyy kehittää lisää suojatoimia. esimerkiksi se, että on oikeus perheelämään, perheen jälleen yhdistämisen kanssa, työvoiman liikkuvuuden helpottaminen, koulutuksen tarjoaminen ja meidän täytyy tarjota turvallisia vaihtoehtoja maahanmuuttajille. Kun ajatellaan maahanmuuttajakysymyksiä, niin meidän täytyy kehittää sopimusta näissä kysymyksissä. Ja kiitoksia, että sain puhua näistä asioista tänään ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitoksia. Ja sitten Miliband International Rescue Committeein puheenjohtaja. Hän ikävä kyllä ei tänään päässyt osallistumaan, mutta hän lähetti meille videoviestin, jonka kuuntelemme nyt. Hello, I'm David Miliband, President and CEO of the International Rescue. David Miliband, kansainvälisen pelastuskomitean johtaja. Olemme ylpeitä siitä, että olemme Euroopan unionin jäsenvaltioiden kumppaneita puuttuen joihinkin kaikkein pahimmista humanitaarista katastrofeista, ja me tuemme ihmisiä tukemaan, että voivat pelastaa elämänsä, elämänsä hallintaan. Olemme edistäneet kumppanuutta Sahelilla, keskisellä välimen alueen väylällä Euroopassa, itse asiassa Kreikan saarilla, samoin kuin myöskin Lähi-idässä ja Kauko-idässä. Tämä näkemystä vaihto, jonka tietysti toivomme, että josta toivomme, että se oli voinut olla fyysisesti tapahtuvaa. Se tapahtui hyvin ratkaisevana hetkenä. Pakolaisuus ja pakollisen sisäänsöyttämisen luvut ovat erittäin korkeat. COVID-19 on lisännyt köyhyyttä ja haavoittuvuutta. Huonossa tilassa olevat valtiot kärsivät tämän paineen alla. On tärkeää, että EU vetää asiaa oikeaan suuntaan. Sitä tarvitaan enemmän kuin koskaan. Tämän paneelin painopiste, joka on kolmansien maiden tukeminen niin, että on tehokkaat ja kumppanuuksia, on tärkeämpää kuin koskaan. Meidän kokemuksemme paikan päältä – merkitsee sitä, että tarvitaan apua. Näemme, että konfliktit ja köyhyydet saavat ihmiset liikkeelle. Näemme myöskin, että investoinnit, jotka antavat, antavat toivoa ihmisille paremmasta elämästä, suurimpana humanitaarisena avun antajana Euroopan yleensä jäsenvaltiot ovat sellaisia, että voivat antaa uutta sysäystä ongelmiin puuttumiseen niin, että niitä ei unohdeta meidän pitää saada aikaan tehokas strategia. Haluan tarttua kolmeen asiaan. Ensinnäkin on selkeä käytäntö, että halutaan kattavaa kansainvälistä kumppanuutta. Tämän saavuttamiseksi täytyy keskittyä kestävän kehityksen tavoitteiden etenemiseen, nimenomaan lahavoittujen ihmisten ja siirtymäjutun ihmisten kannalta, jotka, joille pitää kehittää sekä tavoittaa, pitää tarttua niihin yhteisöihin, joissa he elävät. Se ei ole pelkästään oikein, vaan se on myöskin älykästä. EUn politiikan puitteiden täytyy olla johdonmukaisia ja vastata afrikkalaisten kumppaneiden intresseihin, että voidaan puuttua ongelmiin, jotka ovat keskenään yhteydessä toisiinsa liittyvät talouteen, siirtymiseen. Ja ilman, näitä, ilman taloutta näitä ongelmia saa ratkaistua. Ymmärrän, että pyritään saada muuttoliike paremmin hallintaan, mutta <clears throat> rajan hallinta – Ilman turvallisuutta ja vakautta ei tule auttamaan tämän tavoitteen saavuttamisessa. Me näemme joka päivä hyödyn, joka syntyy tehokkaista ohjelmien rakentamisesta, joilla lisätään ihmisten ja yhteisöjen kestokykyä. Kansainvälinen pelastuskomitea pyrkii edistämään yhteisöjen etenemistä luomalla yhteyksiä ihmisten ja paikkojen välille. Tämä on tärkeää väestölle, joka on liikkeellä ja niille yhteisöille, jotka toimivat heidän isäntinään – Euroopan unionin on hyväksynyt rahoitusvälineet, niiden täytyy kuitenkin vastata todellisuutta muuttoliikkeen osalta tällä hetkellä. On tärkeää pyrkiä täyttämään kestävän tavoitteet, joiden pitäisi olla foku keskipisteessä niin, että pyritään hallinnoimaan muuttoliikettä tavalla, joka optimoi kehitystulokset. Konfliktit ja köyhyys ovat todellinen ongelma ja niihin tulisi puuttua. Me International Rescue Committee-järjestössä olemme sellaisia ovat todisteiden pohjalta. On tärkeää siirtää rahoitusta kumppaneille ja saada aikaa monivuotisia sitoumuksia rahoitukseen vastaa paremmin kriisien tilanteeseen ja luo eh, sillan lyhyen tähtäyksen humanitaarista avusta pitkän tähtäyksen kehitysrahoitukseen ja ohjelmiin, jotka ovat välttämättömiä elpymiselle ja sille, että voidaan olla riippumattomia tuesta pitkällä tähtäyksellä. Me tiedämme, että talouden investointi naisten taloudelliseen voimaannuttamiseen on yksi tärkeää sillä, että saadaan kestäviä elinkelpoisia yhteisöjä. Tällaisista ohjelmista syntyy kahdesta tulosta. Vähennetään sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja varmistetaan perheiden taloudellinen turvallisuus. Kolmanneksi on myöskin geopoliittinen todellisuus. Bidenin hallinto tulee muuttamaan tilannetta. Euroopan unioni tulee johtaa, mutta harjoitetaan myöskin monenkeskisesti yhteistyötä kumppaneiden kanssa sen hyväksi, että varmistetaan globaalinen puite eteneminen sen, osassa, sen osalta. Uuden hallinnon myötä Yhdysvalloissa voidaan olla optimistisia siitä, että näin voidaan toimia. Biden hallitus pyrkii katsomaan, miten voidaan edistää pakolainen sen uudelleen siirtämistä ja Bidenin suunnitelma on 150 000 125 000 pakolaisten siirtämistä, mutta EUn inten tavoite, joka olisi vain 30 000 kahden aikana, veisi meidät takaisin tilanteeseen vuonna 2016 tasolta. Meillä on kuitenkin tärkeää, että niin kauan on laillisia väyliä ainoita hyötyivät ihmisten salakuljettajat. Ja saman aikaan yhä useampia ihmisiä kuolee Välimerellä, jossa viime viikolla pelkästään kuoli satoja ihmisiä Libyan rannikon edustalla, korostaa sitä, että täytyy olla turvallisia laillisia väyliä hakea turvapaikkaa EU:ssa. EU ei voi jäädä jälkeen, sillä ei varaa jättää oman onnensa niitä ovat vahavoittuvimpia on, pidän hyvänä sitä, että odotatte yhteistyötä meidän toimistomme kanssa tai ohjelmien kanssa katsomaan. Olemme ylpeitä siitä, että olemme EUn ja sen jäsenvaltioiden kumppaneita. Odotan päättäväisiä toimia, jotka edistävät Euroopan intressejä ja arvoja. Kiitos. Uh, thank you. Uh... Kiitoksia Milvään tästä viestistä. Nyt avaamme sitten keskustelun, eli kansallisten parlamenttien edustajat ja Euroopan parlamentin edustajat. Eli yksi jäsen Euroopan parlamentista ja sen jälkeen kaksi jäsentä kansallisista parlamenteista. Eli mennäänkin suoraan keskusteluun ja ensimmäiseksi Maria Soraya Rodriguez Ramos, joka vastaa suhteista Pan-Afrikan parlamenttiin Euroopan parlamentissa. Hän on Renew-ryhmän edustaja. Yes. Gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja arvoisat komission jäsenet ja ministerit, ensinnäkin haluaisin kiittää mahdollisuudesta puhua tässä konferenssissa maahanmuuttopolitiikasta. Meidän täytyy miettiä uusia ajatuksia ja meillä pitää olla kestävämpi järjestelmiä. Kaikessa maahanmuuttopolitiikassa pitää ottaa huomioon ihmisoikeudet. Ja kun ajatellaan nyt tänään hetkistä tilannetta, niin on selvää, että meidän pitää paljon enemmän keskittyä näihin asioihin kokonaisvaltaisesti ja meillä pitää olla enemmän yhteistyötä. Meillä pitää olla paljon enemmän solidaarisuutta ja myöskin EU:ssa tarvitaan paljon enemmän jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta. Meidän pitää jakaa vastuu alueita kaikkien jäsenvaltioiden välille. Ei voi olla niin, että ainoastaan muutama rajavaltio hoitaa kaikki nämä asiat. Meidän täytyy varmistaa, että me pahenna maahanmuuttajien tilannetta, kun ajatellaan ihmisoikeuksia tai ihmisarvoa. Meillä pitää olla kokonaisvaltaisempi lähestymistapa, koska maahanmuutto on erittäin myönteinen asia ja siellä on valtavasti potentiaalia. No nyt pandemiassa monet tärkeistä palveluista – ovat kärsineet nyt tässä pandemiassa. Ja siellä on ollut hoitohenkilökunnassa paljon maahanmuuttajia. Ja meillä pitää olla enemmän yhteistyötä. Valtuuskunnan panafrikkalaisen puheenjohtajana meillä on huomenna tärkeä kokous Euroopan parlamentin ja panafrikkalaisen parlamentin välillä ja silloin käsitellään näitä aiheita – maahanmuuttokysymyksiä ja turvapaikkakysymyksiä. Ja meidän pitää myöskin tarkastella uudelleen sopimuksiamme ja yhteistä julistusta vuodelta 2015. Meidän täytyy katsoa prosesseja, Rabat, Khartoumin prosessit. Ja ainoastaan yhdessä ja parlamentin avulla me pystymme tarttumaan näihin haasteisiin. Kiitos. Thank you. I will now give the floor to... Kiitoksia. Ja sitten Mili Vos Alankomaiden senaatista. She's not connected, sir, uh, for the moment. Okay, then we go on. Selvä, eli sitten seuraava. Carmelo Misut Bonici.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 Carlos Zorinjo, AKT-valtuuskunnan puheenjohtaja Euroopan parlamentissa. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon ja olen erittäin iloinen voidessani osallistua tähän korkean tason konferenssiin. AKT-yhteisparlamentaarisen kokouksen yhteispuheenjohtajana. AKT on yksi tärkeimmistä kumppanuuksista ja hyvin se kattaa kehitysyhteistyön, kaupan, poliittiset yhteistyöt, ihmisoikeudet, demokratian ja hyvän hallinnon neuvottelut kotonun kumppanuuden jälkeiselle sopimukselle ovat käynnissä. Tässä vaikein asia on muuttoliike, eli laittomat muuttojat ja yhteistyö palautusten suhteen. Tämä teksti, joka on pöydällä, tunnustaa muuttoliikkeen myönteiset puolet, mutta on erimielisyyksiä, mitä tulee palautuksiin, joten meidän on nähtävä nämä asiat laajemmassa kontekstissa, koska me taistelemme sen puolesta, että saadaan aikaan laaja kumppanuus Afrikan ja Euroopan unionin kanssa. Ja olemme korostaneet kovasti sitä, että haluamme tasa-arvoista kumppanuutta. Me tuemme tätä, emme voi pois unohtaa tätä, muuten kaikki tällaiset kumppanuuspuheet kuulostavat tyhjiltä. Tästä kumppanusta on oltava hyötä afrikkalaisille kumppaneillemme. Siksi Uudelleen integrointituki on erittäin tärkeää, kun katsotaan muuttoliikettä. Ja kuten kollegani eh, Pan Afrikan unionin edustaja sanoi, eh, jäsenvaltioiden pitäisi odottaa solidaarisuutta toisiltaan esimerkiksi, kun on kyse äm, siirtolaisten jakamisesta EUn jäsenvaltioon. Nykyinen tilanne ei ole oikeudenmukainen. Meidän ei pidä etsiä ainoastaan solidaarisuutta Euroopan sisällä, vaan myöskin laajentaa sitä. Me tarvitsemme sitä, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat vastuutaan ja kansainvälistä oikeutta ja eurooppalaista sopimusta muuttoliikkeestä ja pakolaisuudesta. Eurooppalaiset hyötyvät myös muuttoliikkeestä monella tavalla, kuten eh, täällä jo sanottiin. Eh, lyhytnäkeinen lähestymistapa muuttoliikettä kohtaan eh, johtaa myös toimiin, jotka haittavat kumppanimaitamme. joskus tämä rajoittaa kauppaa Afrikan maiden rajojen yli. E, siellä ihmiset hyötyisivät rajat ylittävästä kaupasta. Ihmiset usein puhuvat samaa kieltä rajan kummallakin puolen. Joten meidän on oltava hyvin varovaisia ja vahvoja, kun hallinnoimme näitä kysymyksiä, koska tällainen globaali kumppanuus on erittäin tärkeää kummallekin mantereelle ja koko maailmalle. Kiitoksia. Uh, thank you. Uh, Kiitoksia. Ja pitäytykää kahdessa minuutissa. Seuraavaksi Castelluccin liittopäiviltä. Ja, vielen dank. Monet kiitokset, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Minä haluaisin aluksi sanoa kuten komissio sen Urpilainen, että kysymys on siitä, että tarvitaan kumppanuksia, jotka ovat sellaisia, että olemme samalla tasolla vastapuolen kanssa. Ei voi että käsittelemme asioita yksipuolisesti Euroopan osassa ja asetamme mennä kaikkia taloudellisen kehityksen kysymyksiä etualle. Tarvitsemme ratkaisuja, jotka palvelevat kaikkia ja tähtäävät globaaleihin kehityksen tavoitteisiin. Meidän kehitysyhteistyömme ei saa olla pelkkä väline tarkoituksille. On tärkeää saada yhteistyötä muuttoliikkeen kadulla, mutta se ei saa olla pelkästään sitä, että pyritään vähentämään laitonta tai epäsäännöllistä muuttoliikettä. Olin hyvästi huolissani siitä, että onko niitä, jotka todella tarvitsevat suojelua, jotka ovat vainottuja, onko heillä todella mahdollisuus päästä turvallisuuteen. Kaikilla ponsilla pyritään vähentämään laitonta maahanmuuttoa. Tämä tärkeä perusperiaate, joka on lupaus, jonka olemme antaneet kansallisessa ei saa jäädä unohduksiin. Meidän pitää vahvistaa valvontamekanismeja. Mitä eräs saksalainen runoilija sanoi, joka itse oli pakolaisena, hän sanoi, että kukaan ei voi paeta ilman apua, vaan kaikki ovat riippuvaisia avusta myöskin paetessaan. Ja siksi täytyy tehdä erottelu, joka siinä yhteydessä, kun katsotaan laitonta laittoman muuton siis ihmiskaupan harjoittajia ja äh, laitonta ja rikollista toimintaa. Äh, Millipän puhuisi, että kymmenen vuoden päässä pitäisi olla yksi miljoona tällaista pakolaisten sijoituspaikkaa. Eurooppa, jos haluaa vähentää laitonta muuttoliikettä, sen täytyy lisätä mahdollisuuksia laillisille väylille, pitää olla suurpiirteisempiä, tarvitaan selkeitä sääntöjä jolla voidaan ohjata muuttoliikettä niin, että soterillakin on sellainen ratkaisu, joka hyödyntää kaikkia. Kysymys on pelkästään uudelleen sijoittamisesta, vaan myöskin koulutuskumppanuuksista, mahdollisuuksista tällaiseen lailliseen muuttoliikkeeseen, ja nämä ovat niitä kysymyksiä, joiden parissa on tehtävä säännöllisesti jatkuvaa työtä. Uh, thank you. Uh, I want to give the floor to... Kiitos. Ja sitten Stephanie Page Luxemburgin parlamentista. Not connected, sir. Okay, uh, then we go to the next. Selvä. Eli sitten seuraavaksi Spager fana. Hän on varapuheenjohtaja Euroopan parlamentin kehitysyhteistyövaliokunnassa. Ole hyvä. Madame Herzberger, vous pouvez appuyer sur le bouton speak, s'il vous plaît. Oui, oui, oui, vous m'entendez? Oui. No niin, kuuluuko? No niin, kiitoksia. Kiitoksia, että sain nyt tämän puheenvuoron. Hyvät naiset ja herrat. Tänään on erityisen hienoa, että me voimme käydä tätä tärkeää keskustelua Saksan puheenjohtajakaudella. Ja haluaisin ottaa nyt esiin pari asiaa omasta työstäni – Maahanmuutto- ja turvapaikkapaketti, jonka komissio hiljattain esitteli, on minulle ja puolueelleni vihreille tietyissä osissa hiukan ongelmallinen. Mutta varjoesittelijänä EU-Afrikka-strategian osalta haluaisin puuttua vähän eri tavalla tähän maahanmuuttajakysymykseen. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä Afrikan kanssa ja meidän täytyy neuvotella kotonuun sopimuksista ja Maahanmuutto on kiistanalainen kysymys. Tästähän on puhuttu jo useamman kerran, mutta on tärkeää vielä kerran korostaa, että meidän täytyy torjua näihin maahanmuuton pääsyihin. Eli kehitysyhteistyövaliokunnassa olemme kiinnittäneet huomiota siihen, että turvallisuus ja rauha, terveydenhuoltopalveluiden saatavuus ja mahdollisuus tehdä työtä alkuperämaissa on nyt keskiössä. Ja siksi teidän täytyy vielä miettiä, mitkä syyt näistä ovat EUn syytä. Esimerkiksi tämä eurooppalainen kumppanuussopimus, alue, se estää alueellista integraatiota. Ja sitten kun esimerkiksi Euroopasta viedään sinne maitoja, niin se tuhoaa paikallista taloutta. Ja sitten on myöskin viety konfliktimaihin aseita Euroopasta. Eli tässä Eurooppa suojelee itseään ja hyvin usein ei mietitä sitä, kuinka vahingollinen tämä meidän oma järjestelmämme on. Ja tässä haluaisin nyt viitata siihen, mistä puhemies Sassoli puhui tänä aamuna. Eli tämä on nyt mahdollisuus Euroopalle. Tämä on nyt näin arkointan asia, ja me voimme olla edelläkävijöitä, me voimme luoda uusia solidaarisuusstandardeja, ja me voimme ylläpitää EUn arvoja. Eli konkreettisesti ihmiset, jotka pelastavat henkiä, niin heitä ei saa kriminalisoida. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Ja sitten Nick Pevib Slovenian parlamentista ja Eurooppa-valiokunnan varapuheenjohtaja. Um, izzivi, ki, prinašajo, ki jih prinašajo migracije in azilni sistem za. Kiitoksia muuttoliikkeen haasteet eivät koske pelkästään Euroopan unionia, eivätkä ne ole kadonneet globaalin pandemian aikana. Ongelmat ovat oikeastaan lisääntyneet. Tämä muuttoliike- ja turvapaikkapaketti on tärkeä askel Euroopan unionille. Se kuitenkin herättää myös paljon kysymyksiä, esimerkiksi ulkoinen ulottuvuus. Suhteet kolmansiin maihin ovat tärkeitä erityisesti lähtömaihin. Siksi on tärkeää päästä yhteen yhteisymmärryksen, koordinoida, vaihtaa tietoa, ennaltaehkäistä rikoksia, erityisesti ihmissalakuljetusta. Vähän aikaa sitten oli parlamenttien välinen konferenssi Interpolin kanssa ja siellä minä sanoin myös, että tämä valtioiden välinen yhteistyö on tärkeää. Erityisesti tarvitaan demokraattista valvontaa ja myöskin eh, tietojen valvontaa, koska kriisiaikoina rikolliset eivät lepää ja löydetään uudenlaisia eh, ihmissalakuljetuksen muotoja. Meidän on tunnistettava nämä ja löydettävä nämä, koska tämä vaikuttaa myös muuttoliikkeeseen Eurooppaan. Mitkä ovat syitä muuttoliikkeeseen? Mielestäni on tärkeää, että meillä on monenkeskinen lähestymistapa, jota vahvistetaan samoin kuin humanitaarista apua ja yhteistyötä. Nehän ovat Euroopan unionin arvoja. Slovenia tekee yhteistyötä äh, kansainvälisellä näyttämöllä humanitaaristen kriisien ratkaisemisessa. Tärkeää on äh, ryhtyä oikeisiin toimiin, emme kuitenkaan saa unohtaa inhimillisyyttä, koska äh, kansainväliset suhteet tietenkin vaikuttavat siihen, miten muuttoliikekysymykseen puututaan. Toivoisin, että korkea edustaja Borrell otettaisiin vahvemmin mukaan ja että jäsenvaltiot reagoisivat nopeammin. Tietenkin voidaan myös kritisoida Euroopan unionia kokonaisuudessaan. Se reagoi liian myöhään kriisiin. Mitä voimme nyt tehdä kaikki yhdessä, jotta saamme aikaan sitovan sopimuksen lähiaikoina? Millaisia menetelmiä voimme käyttää, jotta löydetään tasapaino jäsenvaltioiden kesken niin, että voidaan toimia nopeammin? Kiitoksia. Thank you. And last... Kiitoksia. Ja lopuksi Gabor Ivostir Kroatiasta ja interparlamentaarisen yhteistyövaliokunnan varapuheenjohtaja. Ja hän aikaisemmin oli Euroopan parlamentin jäsen. Olkaa hyvä. Can you press the speak button, please? Yeah? Yes, we can see you and hear you. Is that okay now? Yes, sir. Thank you. Okay, thank you. Well, again, good afternoon. Niin, hyvää iltapäivää Kroatian parlamentista. Haluaisin ottaa esille vain kaksi asiaa. Eli sekä tehokkaammin EUn jäsenvaltiot rajojen hallinnassa. Me olemme käyttäneet paljon resursseja hyvin pitkän rajan hallinnoimiseen Kroatian ja Bosnian ja Herzegovinan välillä yli tuhat kilometriä pitkä. Slovenia on, on rakentanut äh, aitan äh, Kroatian Slovenian rajalle ja samoin Unkari. Sen sijaan, että siinä näin, pitäisi käyttää sellaisia Euroopan maita, jotka ovat EU-maita, ne voisivat olla tässä osa ratkaisua. Meidän pitäisi pyrkiä ajamaan tällaista statussopimusta Frontexin ja Bosnia ja Herzegovinan välillä, jotta Bosnia ja Herzegovina pystyisi hallinnoimaan rajojaan. Sillä on raja Serbian kanssa. Meillä on Frontexia jo Frontex toimimassa joissakin muissa länsi maissa. Tätä kautta voitaisiin säästää resursseja, käyttää nämä resurssit siihen, että itse asiassa puututtaisiin – ydinsyihin, joita muuttoyrittäjillä on, että tehtäisiin enemmän kehitysyhteistyötä. Ja tätä kautta tulen toiseen asiaan, joka minusta tässä kotonun jälkeisessä tilanteessa on hyvin tärkeä, niin että pidettäisiin kiinni myös, myöskin äh, kestävän kehityksen kohdasta 16 ja sen toteuttamisesta, eli oikeusvaltiosta. Hyvin paljon euroja menee nyt Afrikasta Eurooppaan – niin, että on tällaisia laittomia rahoitusvirtoja enemmän kuin euroja menee Euroopasta Afrikkaan kehitysyhteistyön myötä. Tähän pitää puuttua, jotta voimme olla tehokkaampia siinä, miten käytämme resurssejamme. Uh, thank you. Kiitoksia. Ja sitten komission jäsen Urpilainen. Hän ikävä kyllä joutui jo lähtemään mutta haluaisin todeta, että kiitän teitä kaikkia huomioistanne ja osallisuudestanne tähän keskusteluun. Tämä on erittäin arvokasta keskustelua meille. Ja nyt annan puheenvuoron takaisin Monikalle, ole hyvä. Thank you very much. Um... Kiitoksia oikein paljon. Me menemme nyt tähän keskustelumme toiseen osaan ja haluaisin äh, tässä vaiheessa, hyvät kollegat, pyytää teitä äh, noudattamaan tätä ehdotettua puheaikarajoitusta kaksi minuuttia annan nyt Viseler Limalle, Euroopan parlamentin jäsenelle AFET-valiokunnan jäsenelle puheenvuoron. Kuuletteko meitä? Good afternoon, everyone. Hyvää iltapäivää kaikki. Eli tämän paneelin otsikko osoittaa sen, mitä EU:ssa pitäisi tehdä. Kysehän on kansojen liikkeestä joku mies tai nainen tai perhe ei yhtäkkiä vain päätä lähteä asumaan maahan, jossa on suuria vastaanotto-ongelmia. Nämä kansanliikkeet aiheuttavat pelkoa ja pelko saattaa aiheuttaa epätasapainoa yhteiskuntaan. Vaikka nämä pelot ovat usein täysin perusteettomia, niin ne ovat todellisia. Ja ne ovat todellinen vaara yhteiskunnissamme. Mutta Maahanmuuttajat eivät tule tänne omasta halustaan, se oli valinta. Miehet ja naiset parantavat henkensä sen Eurooppaan. Eli nyt tarvitaan globaaleita kumppanuuksia, joiden avulla joiden avulla voidaan parantaa ihmisten elämää paikan päällä. Ja meillä on tätä varten Afrikka-rahasto. Eli meidän pitää unohtaa nyt aikaisempi politiikka ja meillä pitää olla tasa-arvoiset suhteet. Meidän pitää puuttua näihin perusongelmiin, mutta meillä on vielä paljon työtä tehtävänä. EUn uusi Afrikan-strategia menee oikeaan suuntaan, mutta haluaisin kuitenkin todeta, että tällaisessa suhteessa on erilaisia intressejä ja on ihan järkevää pitää huolta eduistaan. EUssa halutaan hillitä maahanmuuttoa, mutta toisaalta halutaan maahanmuuttoa ja sen pitää olla hyödyksi sekä lähtömaalle että vastaanottajamaalle. Laittomien, laittomat maahanmuuttoväylät pitää tukea ja tarjota tilalle laillisia väyliä. Meidän pitää kunnioittaa toisiamme ja meidän täytyy löytää ratkaisuja, jossa kaikki voittavat. Ja kun puhutaan tästä tasa-arvoisesta suhteesta, niin se ei saa olla mikään veruka sille, ettei hoideta, pidetä kiinni omasta vastuusta. Meidän täytyy muistaa, että tällaiset suhteet edellyttävät sitä, että jokainen hoitaa omat ongelmansa, eikä meidän pidä olla tekopyhyjä. Mitään tasa-arvo ei ole siellä, missä on väkivaltaa tai terrorismia tai kauhua. Kansainvälisen yhteisön täytyy tehdä parhaansa, jotta voidaan panna pisteet tällaisille epäinhimillisille elinolosuhteille. Kiitos. Very much. The next one. Kiitoksia oikein paljon ja seuraava puhuja on Pedro Felipe Soares äh, Portugalin parlamentista. Hän on ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtaja. Madam Chair, uh, Mr. Suarez is Ms. Uh, okay. Biro mm -hmm. so I propose neither. to go to Ms. Thank you. Yes. Uh... Herra Suarez ei ole yhteydessä, joten nyt uh, annamme uh, puheenvuoron Euroopan parlamentin jäsenelle Bettina Volatille, e, ihmisoikeuksien alivaliokunnan jäsenelle. Herzlichen Dank, dass ich das Wort ergreife. Monet kiitokset, että sain käyttää puheenvuoron. Kiitos kaikille eh, tähänlisistä puheenvuoroista. Täällä on toistuvasti todettu, että EUn täytyy harjoittaa hyvää yhteistyötä jäsenvaltion kanssa, mutta kaikkien menettelyjen täytyy kuitenkin olla läpinäkyviä niin, että noudatetaan perus- ja ihmisoikeuksia tässä yhteistyössä. Sitä on ehdottomasti valvottava. Valitettavasti usein tilanne on päinvastainen. Aiemmat puhujat ovat esimerkiksi puhuneet hyvin vaikeaan tilanteeseen Bosniassa ja Herzegovinassa. En usko, että kukaan meistä voisi väittää, että ei tuntisi tilannetta siellä, mutta siitä huolimatta ei, ei tapahdu mitään asioihin puuttumista EUn taholta. Ja silloin me puhumme siitä, että turvapaikkapolitiikka on ulkoistettu, vaikka itse asiassa kysymys on vastuun ulkoistamisesta. Minä olen käynyt kaksi kertaa tuolla Kroatian ja Bosnian ja Herzegovinan ajalla ja se mitä olen kuullut on todella hirveää. Milloin tartutaan näihin kaikkiin syytöksiin, milloin komissio tarttuu niihin alkaa selvittää niitä, koska emme vain tätä selvittämistäkin lykätä ulkopuolisille tahoille ja lehdistölle. Ja komission nykysuunnitelmissakin on tavoitteena palauttaminen. Miten voi olla niin, että huolittaisin siitä, että pidetään kiinni perusoikeuksista tällä alueella? Tiedätte jo nyt on olemassa ihmisoikeuksiin liittyviä huolenaiheita, ajatellen esimerkiksi tilannetta Afganissa ja sopimusta Turkin kanssa. Ja Frontexinkin osallistuminen on toiminta, joka ei ole täysin avointa ja joka on selvitettävä. Me tarvitsemme johdonmukaista toimintaa kansainvälisen suojelun kunnioittamisen hyväksi ja siihen liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi. Miten voidaan toteuttaa ihmisoikeuksien suojelu täydessä mittakaavassa? Thank you very much. The next one to take the floor. Kiitoksia. Ja seuraava puhuja on herra Angelos Sirikos, Kreikan parlamentin jäsen. ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ γενικότερα που μας δίνετε τη δυνατότητα. Kiitoksia. Kiitos tästä mahdollisuudesta olla mukana tässä tärkeässä keskustelussa. Tämä on yksi suurimpia ongelmia Euroopassa. Yli 13 vuoden ajan kolme maata on estänyt tai ovat nyt ensimmäiset maat, jotka, joihin nämä maahanmuuttajat tulevat, eli Italia, Kreikka ja Espanja. Luvut ovat vähän erilaisia vuodesta riippuen Joskus niitä tulee enemmän Italiaan, joskus Kreikkaan ja sitten taas seuraavana vuonna Espanjaan. Sen jälkeen kun EUn tuli uusia jäsenvaltioita 2004, niin nämä kolme maata ovat olleet tämän hurrikaanin ytimessä, kun ajatellaan maahanmuuttaja- ja pakolaiskysymyksiä. Eli meidän täytyy tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa – enemmän enemmästä periaate maille, jotka haluavat tehdä yhteistyötä ja vähemmän vähemmästä niille, jotka eivät tee yhteistyötä, niin tämä ohjenuora täytyy pitää mielessä seuraavina vuosina. Tätä taakkaa pitää jakaa eri jäsenvaltioiden välille, ja jotta tässä onnistuttaisiin, meillä on oltava yhteinen eurooppalainen palautusjärjestelmä. Ainoastaan tätä kautta Euroopan unioni tuplaa mahdollisuutensa onnistua ja tällä tavalla autetaan myöskin maita, joissa on suurimpia ongelmia. Kiitos. Thank you very much. The next one. Paljon kiitoksia. Ja seuraavaksi Detlef Zaif, äh, Saksan liittopäivien jäsen. Dank. Paljon kiitoksia. Hyvää päivää, hyvät kollegat. Yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä hän perustuu neljästä lainsäädäntöehdotuksesta, viidestä lainsäädäntöehdotuksesta ja neljästä ei-lainsäädäntöehdotuksesta. Lisäksi on ehdotuksia palautus kumppanuuksista. Asiakirjassa sanotaan, että tämä pitäisi saada aikaan. En voi ymmärtää, miksi komissio tätä jo tehnyt, eikä ottanut tätä huomioon, eikä laatinut työryhmää. Menenpä vielä askeleen pidemmälle. Ö, maahanmuuttopolitiikan ulkoinen ulottuvuushan sisältää myös sen, että katsotaan, tehdään tilannekatsaus. Emmehän me aloita nollasta. Meillähän on jo paljon kumppanuuksia, erityisesti kansallisvaltioiden kumppanuuksia, hyviä lähtökohtia yhteistyölle. Minä odotan, että laadittaisiin työryhmä myös ulkoista ulottuvuutta varten – komissiossa Brysselissä. Siellähän on useampi komissaari ja pääosasto vastuussa tästä, että nämä voimat yhdistettäisiin, katsottaisiin, mikä tämänhetkinen tilanne on ja siltä pohjalta sitten tarkistettaisiin, että miten voitaisiin jatkokehittää kumppanuuksia ja ulkoista ulottuvuutta. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon ja seuraava puhuja on Euroopan parlamentin jäsen Bernard Zimniuk kehitysasianvaliokunnan jäsen. Ja danke, guten Tag, meine Damen und Herren. Kiitos, hyvää päivää, näistä naiset ja herrat. Valitettavasti olen kuullut aina nämä yksipuoliset tavalliset varasit, ei mitään vastakantoja, ei mitään ö, sellaisia asioita, jotka olisi komiteossa vain emotionaalisia, että olisi käyttäneet moraalista nuijaa. Me puhumme mielellämme kumppanuudesta alkuperämaiden kanssa silloin, kun on kysymys palautuksesta, mutta tässä yhteydessä en ole kuullut mitään ehdollisuudesta, en mitään selkeistä ehdoista. Tosiasiahan on, että alkuperämaalla ei ole mitään kiinnostusta ottaa vastaan omia kansalaisiaan, koska näiden toimittamat rahat ovat kolmasosa stä. Jos katsotaan syntyvyyttä Saharan etupuolella, se on 5,6 lasta naista kohti. Silloin olemassa olevien työpaikkojen ja työvoiman välillä on valtaisa ero. 20 vuoden päästä on yli 300 miljoonaa ihmistä liikaa. Pitäisikö meidän ottaa kaikki nämä ihmiset vastaan? Onko me siihen moraalisti velvoitteet, velvollisia? Tämä on kuitenkin niille asioille, maille, jotka tämä koskettaa, niille tämä mahdollisuus päästä eroon yli liikaväestöstä. Me puhumme mieluummin pienistä traagisista häviäjistä, mutta meidän pitäisi kuitenkin vastuullisena politiikkoina olla tilanteessa, jossa emme unohda tosiasiaa. Pitäisi jotenkin pyrkiä valtion tuolla äh, saamaan aikaan tätä vapaista palautusta. Minä luulen, että nämä kumppanuudet tulevat maksamaan paljon rahaa meidän taloudellisesti kärsineille maanosallemme. Euroopan kansalaiset joutuvat kantamaan tämän taakan. Ja tämä merkitsee sitä, että on kyseessä hyvin kyseenalaista moraalia. Me annamme ja e Saksassa paljon rahaa selvityksiin. Rova von der Leyen on tästä erittäin tunnettu. Kysynkin nyt sitten, että eikö nyt ennen koko tätä kysymystä voitaisi perusteellisesti tutkia asioita. Ei olemassa selvitys, tutkimuksia ja vastaavaa. Min, asti Lindgrenin kioksen minä olen ottanut tässä nyt käytettäväksi tällaisena esimerkkinä asiasta, koska siltä nämä paperi kuulostaa, kun sitä lukee aivan samalta. Jos lukee tätä analyysiä, niin siinä ei ole mitään vastauksia. Uskon, että Astrid Lindgren oli, joka tässä oli ajatusten takana. Thank you very much. Uh, the next... Kiitoksia oikein paljon. Ja seuraava puhuja on Rova Rika Puura, Puura, Suomen eduskunnan jäsen. Arvoisa rouva puheenjohtaja ja muut kuulijat, oikeastaan edellisen puheenvuoron jälkeen on hyvä jatkaa. Palautuspolitiikka, niin sen pitäisi olla hyvin oleellinen osa tehokasta turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa. Sen sanotaan olevan myös tärkeä osa tätä komission uutta paktia, mutta hyvin valitettavasti niin konkreettiset keinot tämän palauttamispolitiikan parantamiseen puuttuvat sieltä oikeastaan kokonaan. Niin ne ovat puuttuneet tästä kokouksestakin. Mikäli onnistuisimme palauttamaan ihmisiä, joille suojeluasemaa ei siis ole annettu, jolle kansainvälinen suojelu ei kuulu, niin tämä koko järjestelmä olisi paljon uskottavampi. Mikäli tehokasta suojelun tarpeen selvittelyä seuraisi kielteisen päätöksen jälkeen tehokas palauttaminen, niin meidän turvapaikkapolitiikka olisi kokonaisuudessaan aivan eri tasolla kuin se on nyt, niin kansallisesti kuin unionitasolla. Tällä hetkellä suurin osa ihmistä, jotka pääsevät Eurooppaan ja hakevat turvapaikkaa, niin myös jäävät tänne, riippumatta siitä, saavatko he kansainvälistä suojelua vai eivät. Palauttamattomuus on myös merkittävä vetotekijä, ja useimmat jäsenmaat kamppailevat sen kanssa. Se koetaan monissa tapauksissa lähes mahdottomaksi, mikäli lähtömaat eivät suostu ottamaan vastaan omia kansalaisia, jotka eivät tule vapaaehtoisesti. Oleellista tässä on se, että tämän palauttamisen ongelman pitäisi koskea maahanmuuttopolitiikan lisäksi myös muiden sektoreiden päätöksentekijöitä. Tässä tarvitaan vahvaa ehdollisuutta viisumipolitiikkaan, kauppapolitiikkaan ja kehityspolitiikkaan. Nämä ovat niitä tekijöitä, joiden avulla tästä saadaan mahdollisimman tehokasta. Keinoja kyllä on, mutta mielestäni niitä ei riittävästi käytetä. Eurooppa ei kykene ratkaisemaan kehittyvien maiden ongelmia ja näitä siirtolaisuuden juurisyitä, mutta on tietenkin selvää, että hän olisi parempia, suurempia mahdollisuuksia myös taloudellisesti, mikäli epäonnistuneen siirtolaispolitiikan valuvioista päästäisiin. Kiitoksia. Thank you very much. The next one is Mr. Michel Jakšić. Paljon kiitoksia. Ja sitten Michel Jakšić, Kroatian parlamentin jäsen, oikeusasianvaliokunnan jäsen ja pyytäisin, että pidätte kiinni tästä kahden minuutin puheajasta niin, että kaikki voivat osallistua tähän keskusteluun. thank you very much, but Mr. Kiitoksia, kollegani Stier oikeastaan jo kertoi kaiken Kroatian parlamentin puolesta, enkä nyt halua haskata lisää aikaa ja viedä muuta puheaikaa. Kiitos. Thank you, thank you very much. Uh, the... Kiitoksia oikein paljon. Ja seuraavaksi Euroopan parlamentin jäsen Monika González, kehitysasianvaliokunnan jäsen. Not connected for the moment, madam. Sorry. Okay. Hänellä ei nyt ole yhteyttä valitettavasti. Selvä. Kiitoksia. Seuraavaksi Ruiz Silva, Portugalin parlamentin jäsen, puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja. Hänkään ei ole yhteydessä. Hänkään ei ole siis mukana tällä hetkellä. Eli sitten viimeinen listallani, nimittäin Euroopan parlamentin jäsen Munir Zaturi, ihmisoikeuksien alivaliokunnan jäsen. Oui. Bonjour, chers collègues. Hyvät kollegat. 90-luvulta lähtien yhteistyöstä on tullut neuvottelu tai jopa kiristysväline, jotta kolmannet maat saadaan EUn maahanmuuttopolitiikan alaisuuteen. Tämä suhde on nyt epätasapainoinen ja EUn ja jäsenvaltioiden pitää noudattaa kansainvälistä yleissopimusta, joka liittyy kaikkien maahanmuuttajatyöntekijöiden ja heidän perheidensä suojeluun. Maahanmuuttopolitiikka on ollut harmonisoitua EU-ssa. Meillä pitää olla sitten aika paljon näitä ajattelukeskuksia ja sitten on ulkoistettu nämä ihmisoikeusrikkomukset. Tällä tavalla on asetettu Euroopan turvallisuusvaaraan, kuten Turkki ja Libya osoittavat. Meillä on puolivillaisia sovi- sopimuksia ja se, miten äh, rajavartiostoa ja rannikkovartiosta käytetään, niin se ei ole täysin läpinäkyvää. Meillä on tarkkailumissioita, me vaadimme jatkuvasti raportteja Välimeren alueelle toteutetuista toimista, joilla torjutaan laitonta maahanmuuttoa – ja tällä tavalla pyritään laajentamaan perusoikeusviraston toimivaltuuksia. Eurooppalainen maahanmuuttopolitiikka on epäinhimillistä. Meidän täytyy tukea kansalaisjärjestöjä. parlamentti on tukenut solidaarisuutta ja EU EU-ssa pitää olla politiikkaa, jossa keskitytään ihmisiin eikä valtioihin. Kiitos. Thank you very much. I would like now... Kiitoksia oikein paljon ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron äh, komissaari Amira El-Fadilille, niin tähän voi lyhyesti kommentoida keskusteluamme. Are you with us, Commissioner? Kuuletteko meitä, hyvä komissaari? That we are contacting her, but... Ilmeisesti hänellä yhteyksessä otamme hänen yhteyttä. Ehkäpä hän on lähtenyt jo. Minulle sanottiin, että hän lähtisi eh, 15.30. Olimme vähän myöhässä tässä keskustelussa. Joka tapauksessa haluaisin kiittää kaikkia kollegoita heidän eh, puheenvuoroistaan. Tämä keskustelu on ollut mielestäni hyvin hedelmällinen ja se on merkittävä panos Euroopan parlamentin diplomatiaan, parlamentaariseen diplomatiaan. Eri näkemyksemme mahdollistivat sen, että pystyimme hyvin vastaamaan eh, maahanmuuton ulkoisen ulottuvuuden eri haasteisiin. Tällainen keskustelu varmasti jatkaa samankaltaisissa konferensseissa, jotka Slovenian ja Portugalin äh, parlamentit järjestävät yhdessä Euroopan parlamentin kanssa puheenjohtajuuskauden aikana. Äh, hyvä herra Tobe, minulle suuri kunnia että sain tänään eh, eh, toimia yhteispuheenjohtajana kanssanne. Nyt haluaisin antaa teille jälleen puheenvuoron niin, että voitte päättää tämän kokouksen. Uh, thank you. Kiitoksia, Monika. Eli olemme nyt sitten kokouksen loppuvaiheessa ja antaisin vielä kaksi puheenvuoroa ennen kuin päätämme kokouksen. Ensin Bay. Ehkä hän haluaisi vastata tiettyihin kommentteihin, joita tuli parlamenttien edustajilta. Te saatte kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Um, thank you very much once again. Monet no niin, kiitokset vielä kerran. Olemme kuulleet paljon muuttoliikkeen tehokkaasta hallinnoinnista. Minun täytyy todeta, että kysymys ei ole kysymys siitä, että valoitetaan siihen, että estetään ihmisten tuloja, palautetaan ihmisiä. On tärkeää, että kaikilla on oikeus suojeluun riippuvatta heidän satuksestaan muuttajana, mutta tätä täytyy vahvistaa. Humanitaarinen kehitysapu EUlta se keskittyy siihen, että saataisiin aikaan kestävää kehitystä – sen ei pidä olla sitä, että vain merkittäisiin sitä, miten pitkälti nämä kumppanit ovat pystyneet vähentämään muuttoliikkeen virtoja. Tämä tulisi perustua kumppanuuteen, joka perustuu siihen, että kumpikin osapuoli noudattaa ihmisoikeuksia ja Euroopan jäsenvaltioiden tulisi olla esimerkkejä silloin, kun kysymys on ihmisoikeuksien noudattamisesta. Kiitos. Thank you, and I would la- Kiitoksia. Ja nyt vielä oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtaja Maria Rena. Eli jos lyhyesti voisit päättää tämän kokouksen esittelijämme. Ole hyvä. Merci, uh, monsieur. Kiitoksia Tobe ja kiitoksia eri puhujille ja erityisesti vieraille, jotka ovat vähän kertoneet tarkemmin näistä olosuhteista – joissa maahanmuuttajat ovat olleet ennen kuin he lähtevät Eurooppaan. Tämä asiat koskevat miljoonia ihmisiä, monet joista joutuvat lähtemään maasta. On väkivaltaa, konflikteja, poliittista epävarmuutta, ilmastonmuutosta. Valtaosa maahanmuutosta ei tule ensisijaisesti Euroopan unioniin, eli tämäkin on pidettävä mielessä. 90 prosenttia maahanmuutosta on mantereen sisäistä, mutta meidän täytyy kuitenkin kiinnittää siihen huomiota, koska me olemme näiden maiden ja tämän mantereen kumppani. Adimar muistutti, että EUlla ja Afrikalla on läheiset suhteet. Ne ovat historiallisia, mutta myöskin taloudellisia ja kehitykseen liittyviä sitoumuksia. Kun puhutaan maahanmuuttohaasteista, niin tämä lähestymistapa EUn ja Afrikan välillä – sen on oltava tasapainoinen ja myönteinen ja sen täytyy pohjautua luottamukselle. Näistä sanoista muistutti myöskin Urpilainen, joka sanoi, että luottamus ja yhteistyö ja kumppanuus kolmansien maiden kanssa ovat avain menestykseen. Ja tämäkin on hyvin tärkeää muistaa. Eli mikään ei estä yhteistyötä. Kaikki puhuu sen puolesta, mutta sen pitää olla luottamukseen pohjautuvaa. Ja sitten Danish Refugee Council korosti EUn vastuuta siinä, miten noudatetaan tai on rikottu ihmisoikeuksia Euroopan rajoilla. Palautukset ovat periaatteidemme vastaisia eli laittomia ja nämä asiat täytyy tutkia. Maahanmuutto- ja turvapaikkapaketin pitää ottaa huomioon nämä eri tilanteet meidän pitää vahvistaa oikeusvaltioperiaatetta ja meillä pitää olla pitkäaikaista rahoitusta kolmansissa maissa. Ja lopuksi sanoisin, että kaikki puhujat, no eivät nyt ihan kaikki, siellä oli kaksi eri kannalta, mutta lähes kaikki korostivat sitä, mitä oikeuksia maahanmuuttajilla on Ja meillä pitää olla kumppaneita, koska maahanmuutto ja kaikki, mikä siihen liittyy, koskettaa miljoonia ihmisiä. Eli kumppanuuden pitää pohjautua luottamukselle, yhteistyölle, kunnioitukselle ja kokonaisvaltaiselle lähestymistavalle. Kukaan ei puhunut siitä, että kehitysyhteistyöhön liitettäisiin ehtoja. Mutta ehdoista puhuttiin, kun puhuttiin ihmisoikeuksien noudattamisesta kolmansissa maissa, jotka ovat kumppaneitamme. Kuten Sassoli, Schäuble ja von der Leyen ovat todenneet, Maahanmuutto on yhtä vanha ilmiö kuin ihmiskunta itse. Sitä pitää hallinnoida noudattamalla kansainvälisiä lakeja ja yleisiä arvoja, joiden pohjalle EU on rakennettu. Ja meidän täytyy tukea YK maahanmuuttosuunnitelmia, jotka tarjoavat meille maailmanlaajuiset puitteet, joita meidän täytyy toteuttaa, jotta pystymme toteuttamaan ihmisten liikkuvuutta 2000-luvulla. Kiitos. Thank you and thank you to... Kiitoksia, kiitoksia toiselle puheenjohtajalle Monika Gosicille ja kiitoksia teille kaikille Sanna puheenvuoroistanne. Nyt päätämme tämän paneelikeskustelun ja kymmenen minuutin kuluttua alkaa täysistunnon päätösseremonia ja toivotan teille kaikille hauskaa illanjatkoa. Kiitos.